työjärjestyksen ehdot ja teillä on täysivaltainen oikeus osallistua parlamentin ja sen elinten toimintaan. Oikeudellisten asioiden valiokunta on 12. tammikuuta käsitellyt Mayerin ja Völkerin jäsenyyttä ja ja nämä ovat nämä